yhteistyökumppaneiden kanssa Bolognan prosessissa, jotta se saavuttaa tavoitteensa. Kiitos. Monet kiitokset. Minä haluaisin vielä korostaa ähm, komission aktiivista toimintaa tänä päivänä. Ja komissio on myöskin noudattanut sille annettuja aikoja. Nyt Tämän illan kokous päättyy ja seuraava kokous on huomenna 13. maaliskuuta ehm, yhdeksästä kello 14 ja sitten kello 15 kello 23. Ehm, Esityslista on teille jaettu ja myöskin parlamentin kotisivuilta te sen, sen löydätte. Tällä, täten päätän kokouksen.